huomenna aloitamme kello 8.30 ja esityslista on julkaistu. Se, on, löy, löy, se löytyy parlamentin nettisivulta. Keskusteluistunto on päättynyt. Hyvää